Ja, guten Tag. Wir nehmen unsere Beratung... Hyvää iltapäivää. Aloitamme uudelleen kokouksemme. Talousohjelman valvontavaliokunnan kokouksen. Nyt tarkastelemme EU-varojen käyttöä Itämerellä ja taistelua reivöitymistä vastaan. Esittelijän kollegamme Petri Sarvamaa. Täällä on joukko arvostettuja puhujia. Ro- Rova Niemenmaa, Rova Lehoa, professori Humborg, herra Korpinen, Rova Torsen ja herra Kanetski. Me tarkastelemme nyt Itämeren valitsevaa tilannetta ja eurooppalaisten varojen käyttöä alueella. Nyt annan saman tien esittelijälle herra Saromaalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin kaikille muille, jotka ovat paikalla, arvon kollegat ja asiantuntijat. Erityisesti tervetulotoitukset teille. Olemme kiitollisia siitä, että olette täällä tänään tässä tärkeässä työryhmässä mukana, workshopissa mukana. Olisi ollut hienoa, mikäli useampi jäsen olisi tullut paikalle – Kokous säätää myöskin suoratoiston välityksen internetissä. Käsittelemme erittäin tärkeää asiaa. Itämeri on maailman saastuneimpia meriä. Rehevöityminen, ekosysteemin rikastuminen on yksi vakavimpia haasteita alueella. Sillä on kouluntumisia vaikutuksia ympäristöön ja tämä vaikuttaa myöskin 80 miljoonan Euroopan kansalaisen elämään, jotka elävät Itämeren alueella. Tänä päivänä meillä on aivan erämään tilaisuus lisätä ymmärtämystämme ja tietoamme asiasta kaikkiin parhaassa mahdollisessa seurassa, joten Kiitoksia, tulitte mukaan tähän workshopiin. Kaksi vuotta sitten, heinäkuussa 2016, esittelin valiokunnallamme työasiakirjan, joka liittyi erityiskertomukseen, jonka tientarkastustuomioistuin oli laatinut. Otsikkona oli, kuinka taistellaan reitymistä vastaan Itämerellä. Lisätoimet ja tehokkaammat toimet ovat tarpeen. Oli tuossa otsikossa vielä. Yksi merkittävimpiä löydöksiä tuossa tarkoituskertomuksen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ja työsekirjassa oli se, että huolimatta merkittävistä EUn panoksista Itämerellä aikaan saatu eristys taistelussa rehevöitymistä vastaan oli tuolloin ja on edelleenkin ikävän vähäistä. Valtava kyllä. 2007-2013 kaudella EU antoi jätevesien keräämiseen ja käsittelyn jäsenvaltioissa Itämeren alueella yhteensä 14,5 miljardia euroa. Tämän lisäksi unioni käytti 44 miljoonaa euroa tukeen, jota annettiin tämän tyyppisiin hankkeisiin Venäjällä ja valko -Venäjällä. Tulokset suhteessa annettuihin määrärahoihin olivat melkoisen surkeat. Tämä tarkoittaa sitä, että on tarvetta kustannustehokkaampaan toimintaan. Joten pureudutaanpa tähän aiheeseen. Katsotaan, mitä voidaan tehdä tehokkaammin. Tämän työryhmätyön tarkoituksena on koota yhteen asiantuntijoita eri taustoista, jotta voidaan kattaa tilanne erittäin kattavalla tavalla. Iltapäivän kokous on jaettu kolmeen osaan. Aloitamme ensin institutionaalisesta näkemyksestä aiheeseen laaja katseisesta näkemyksestä ja tämän jälkeen sitten saadaan tutkimuspuolen puheenvuorot kuulla ja viimeisenä kolmantena osuutena on osuus, jossa tarkastellaan eri EUn politikoiden rahoitusta, jotka tällä hetkellä pyrkivät puuttumaan räjävetymisongelmaan. Kunkin osion jälkeen Meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Pyydän, että kaikki käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja osallistuvat keskusteluun, kun käsittelemme tehokasta eu käyttöä silloin, kun taistelemme röyhdystä vastaan tällä korvamattomalla verellä iloa mielen. Kuulisin en pelkästään EU-näkökulmaa asiaan, vaan yrittäkäämme ottaa keskustelun mukaan ajatuksia siitä, mitä voidaan tehdä tehokkaammin – niiden valtioiden kanssa yhteistyössä, jotka unionin ulkopuolella. Tämä tarkoittaa tietystikin Venäjä ja Valko-Venäjä. Kiitos paljon. Ja, Kiitoksia paljon. Tämä on erittäin tärkeä viesti, tärkeä aihe. Ensimmäinen puhuja on tohtori Niemenmaa tiintarvostuomioistumista. Olkaa hyvä. Thank you. Good afternoon. Kiitos. Hyvää iltapäivää. On erittäin hienoa saada esitellä teille tämä ta- tilintarkastustuomioistuimen suorituskertomus, joka saatiin päätökseen 2016 vuoden lopussa. Kertomuksen otsikko on Itämeren rehevöitymisen torjuminen ja tärkein päätelmä on, että lisää ja tehokkaampia toimia tarvitaan. Miten tämä nippeli toimii? Selvä. Eli rehevöityminen, mitä se on? Sen aiheuttaa sen, se, että on liikaa ravinteita vedessä, eli typpeä ja fosforia. Kiitos. Merkittävät oireet on se, että on mahdollisesti myrkyllistä sinilevää ja rehevöityminen vähentää biodiversiteettiä ja haittaa kalakantojen toimintaa ja myös meren, tai veden virkistysarvo huononee. 95 prosenttia Itämerestä on edelleenkin rehevöitynyt tietyssä määrin, vaikka myönteisiä merkkejä onkin ollut ilmassa siitä, että tilanne on parantunut tietyillä alueilla. On olemassa kahden tyyppistä ravinnesaastumista. Ensinnäkin on hajanaisia saasteet maataloudesta, se sitten on nämä piste-tyyppiset lähteet, point source-lähteet. Siinä tuo tärkein syypää ovat jätevedet. Ja tässä on nämä kaksi sektoria, jotka otimme mukaan tarkastuskertomukseen, eli maatalous. Noista kävimme läpi tarkemmin Suomessa, Latviassa ja Puolassa. Ja sitten kaupunkijätevedet Latviassa ja Puolassa, yhdyskuntajätevedet. Lisäksi totta kai tässä tarkasteltiin Euroopan komission toimia. Tässäpä näette neljä ehkä relevantimpaa sääntelytekstiä, mitä tulee ravinteisiin. Nitraattidirektiivi, eduskuntajätevesi, puhdistusdirektiivi käsittävät spesifin tyyppistä saastelähdettä ja siinä sitä raja-arvoja koko EUlle. Mutta itse asiassa nämä eivät välttämättä aina riitä Itämerelle, joka on hyvin haavoittuvainen ja erityislaatuinen vesialue. Sen takia tämä alueellinen Helsingin komitea on suositellut tiukempia normeja, jotka ovat nyt pidemmälle kuin EU-normit. E Tämän lisäksi on otettu käyttöön Rävinä vähennystavoite kullekin valtiolle, Itämeren reunavaltiolle mukaan lukien Venäjälle. Sitten on nämä kaksi direktiiviä tältä vuosituhannelta. Siinä on hieman eri lähestymistavat suhteessa noihin vanhempiin direktiiveihin. Siinä tuo hyvä ympäristöstatus otetaan lähtökohdaksi. Eli käytännössä, että otetaan tuo tavoite, hyvä ympäristön tila, pitää tehdä kaikki toimet, jotka ovat tarpeen, tietysti kohtuullisin kuluin. Ja erityisesti Tällaiset valuma-aluesuunnitelmat ovat tärkeitä välineitä, jotta voidaan saavuttaa tuo ravinnevähennystavoitteet myös Itämerellä. Tärkein kysymyksemme on, että ovatko EUn toimet olleet tehokkaita, ovatko ne auttaneet jäsenvaltiota vähintämään ravinnekuormaa, kuormitusta jäte, Itämeren ja päätelmä oli, että nämä toimet ovat johtaneet vain vähäiseen edistykseen. Sitten maatalous. Huomasimme puutteita siinä, kun on nimitetty näitä nitraattihautuvaisia alueita nitraattidetektiivin mukaisesti. Lisäksi on että nitraattitoimintaohjelmat eivät aina ole tarpeeksi tiukkoja, mitä tulee EU-rahoitukseen. Aluekehitystoimet eivät, eh, niitä ei ole kohdennettu sopiville alueille, eli tuo maantieteellinen kohdennus osaloihin tai alueille, josta hyödyttäisiin eniten noista ravinnevähennyksistä ei toteutunut. Sitten hyvät uutiset. Huomattiin tiettyä parannusta uudelle ohjelmakaudelle 2014 ja 2020. Yhdyskunta jätevesikäsittely Suomesta vain kaksi jäsenvaltiota noudatti täysin direktiiviä kun tarkastus tehtiin. Esimerkiksi Puolassa, no siellä on investoitu valtavasti ja siellä on saatu rahoitusta EUlta, mutta kuitenkin kaukana ollaan tavoitteista. Lisäksi huomasimme, että se, miten komissio on arvioinut direktiivin täytäpanoa, oli myöhässä. No, mutta taas oli näitä hyviä uutisia myös. Huomasimme, että nämä Latvian ja Puolan suunnitelmat olivat tehokkaita. Tuli noihin jätöisen käsittelyyn, mutta kuitenkaan takuita ei ollut rahoituskestävyydestä ja osa noista ohjelmista oli liian suuria. No EU-maiden lisäksi myös Venäjä ja Valko-Venäjä ovat Itämeren valuma-alueella. EU-rahoitusta on jonkin verran tämän pohjoisen ulottuvuuden ohjelman myötä kohdennettu tuloille. Ja nämä hankkeet saattavat olla hyvin kustannustehokkaita. Ne ovat alhaarppuvia äh, helmiä, joissa nuo ravinnevähennykset on helppo saavuttaa. Ja investoinnit ovat usein kustannustehokkaita siis. Kuten mainitsin, EUn osuus tässä on ollut hyvin rajallinen. Mutta yksi hyvä uutinen on ehdottomasti se, että Pietarissa jätevesiä puhdistetaan nyt paremmin, mutta haasteena näissä hankkeessa on se, että tässä kestää kauan. No yksi esimerkki on Kaliningradin jätevesipuhdistus. No lopultakin tämä pitäisi olla toimimaan, kun yli 20 vuotta on kulunut, mutta tässäkin tulokset ovat rajallisia, vaikkakin kustannustehokkaita. Lopuksi tutkimme EUn Itämerialueen strategiaa. Se on yksi näistä makroallisista strategioista, joka hyväksyttiin vuonna 2009. Tässä on kolme tavoitetta. Pelastetaan merettä, yritetään olla yhteen ja lisätään vaurautta. Nyt pelastetaan meri tässä yksi alatavoitteista on se, että saataisiin puhdasta vettä Itämereen enemmän. Helsingin komitealla on nämä ravinnevähennystavoitteet, mikä tukee tuota ohjelmaa ja sopimusta. Tämä makroalainen strategia ei tarjoa uutta rahoitusta sinänsä, mutta siinä yritetään kanavoida sitä paremmin makroalueellisille tarpeille. Tietysti hyviä elementtejä huomattiin kuuteen lippulaivahankkeita, jotka ovat johtaneet hyvin käytänteisiin, kuten parempi yhteistyö ympäristö- ja maataloussektorin välillä. Ja sitten toisaalta on yhteys strategian ja kohesiopolitiikan ohjelmiin. Tämä on parantunut nykyisellä ohjelmakaudella, ohjelmakaudella. Kuitenkin huomasimme, että strategian lisäarvo siinä, miten on pyritty vähentämään ravinne kuormitusta, on edelleenkin hankala arvioida. Teemme myös suosituksia ensinnäkin ohjelmat ovat tärkeä väline ja se, jolla voidaan vähentää ravinnekuormitusta. Näin ohjelmin tulen, niissä pitäisi tunnistaa kustannustehokkaampia toimia. Ja sitten pitäisi ottaa mitattavissa olevia ravinnekuormitusvähennystavoitteita. tavoitteita, että tulee maataloustoiminnan, pitäisi kohdentaa kaikkeen riskipitoisille alueille. Tässä pitäisi nimittää sopivat nitraat, erityisesti haavoittuvaiset alueet ja tässä pitäisi ottaa huomioon myös maatalousympäristölliset toimet. Se, missä on tarpeen lopuksi jäte vesipuhdistussektorin tehokkuutta pitäisi nostaa ja tässä pitäisi arvioida paremmin sitä, miten noudatettu näitä tavoitteita ja huomioon vuoden 1991 direktiivin tavoitteet. Tämän lisäksi jätevesipuolustusinfrastruktuuri pitäisi suunnitella tehokkaasti. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä katsauksesta asian tilintarkastajan kannalta. Tämä oli aika ikävää kuultavaa. Komissiosta on paikalla Rova Le Roy. En tiedä, kuka varsinaisesti puhuu täällä komission puolesta, mutta olkaa hyvä. <clears throat> Thank you very much, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Matias Magan. Olen johtajana ympäristön pääosastossa Euroopan komissiossa. Kiitos siitä, että järjestätte tämän tilaisuuden. Kiitokset esittelijälle ja vieraille, jotka ovat tulleet keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta. Puhun oikeastaan tänään kahdessa roolissa. Esittelen Itämeren suojelukomission näkemyksiä. Nythän olemme heinäkuun alkuun saakka Kreikka äh, puheenjohtajina ja olen myös äh, Helkomin Itämeren suojelukomission varapuheenjohtajana. Ensin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta äh, näistä tuloksista, joita aloja ja sitä, miten suosituksia on nyt jo toteutettu. Yritän saada oikean kuvan esille. Where do I point this? in which direction. Mihinkä suuntaan tätä? So, thank you very much. So just this is... Uh... No niin. Tässä kuvio, josta näette eri eurooppalaisten välineiden mukanaolon ja vuorovaikutuksen myös tilintarkastustuomioistuimen esityksessä niitä jo esiteltiin. Aivan erityisesti keskittyisin siihen, miten aiheuttaja on hajakuormitus, lähinnä maatalous hyvin tärkeää on se, että jo kaudella 14.20 otimme käyttöön tiukemmat kriteerit maatalouden kehittämisohjelman yksimielisyyteen yhteisen maatalouspolitiikan ja kohesiopolitiikan alalla. Siellä täytyy suunnata katseet tulevaisuuteen. Näillä välineillä on silloin tärkeä rooli. No sitten yhdyskuntajätevesidirektiivi. Tilannehan on parantunut paljonkin, kun ajatellaan Olemme suositusten jälkeen esittäneet oman täytäntöönpanon kertomuksemme ja lyhyesti voin todeta, että suurimmassa osassa jäsenvaltioita Itämeren ympärillä mukaan luettuna kaikissa niissä maissa, joissa aste on ollut matala tisuus osallistua julkiseen kuulemiseen aivan lähiviikkojen aikana – me perehdymme tarkkaan siihen, sopiiko tämä direktiivi vielä tarkoituksensa. Onko se ollut hyödyllinen väline? Sitä se on ollut, mutta haluamme perehtyä lukuisiin kysymyksiin, joita esittelijäkään vaaditaan paljon kustannuksia, mutta haluamme varmistaa todella, että kustannustehokkuus myös toteutuu. Haluamme myös vähemmän virallista välinettä. Me teemme yhteistyötä OECDn kanssa, joka auttaa meitä auttaa komissiota arvioimaan investointitarpeita ja EUn jäsenvaltioiden mahdollisuutta. Mainitsen vielä kaksi tärkeää puite lainsäädäntöä, eli vesipuitedirektiivi. Siinähän on kokonaisvaltainen lähestymistapa vesikysymykseen ja aivan niin kuin tuomioistuin jo mainitsi, päävälineenä ovat toiminta. Toivomme, että että näiden arvioiden tulosten pohjalta voimme paremmin havaita sen, ovatko jäsenvaltiot asettaneet tavoitteet oikein ja kustannustehokkaasti. Meillä on myös meristrategiapuitedirektiivi. Se käsittelee myös merialueita hyvin kokonaan. Tässä perehdymme myös siihen, mitä jäsenvaltiot meille raportoivat. Toivon, että vielä kesällä voimme julkaista toteamuksemme tältä osin. Saamme siis uutta tietoa, uutta näytöä, joka osoittaa, saammeko edistystä aikaan ja saamme paruksen. En nyt lähde luettelemaan numeroita, mutta mielessä tulisi pitää se, että se rahoitus, joka käytetään esimerkiksi sanitaation parantamiseen, edesauttaa myös kansanterveyttä. Kyse ei ole pelkästään rehevöitymisen estämisestä terveydenhuollon alalla silloin, kun jätevesiä käsitellään, eh, puhdistetaan ja niin edelleen. Eli tämä on syytä pitää mielessä. Ja vielä kaksi viimeistä seikkaa ennen kuin lyhyesti esittelen Itämeren suojelukomissiossa tehdyn työn. Meillä on myös direktiivi, direktiivin täytäntöönpanokertomuksen Eli tämäkin on yksi palanen tässä institutionaalisessa palapelissä. Aivan niin kuin jo mainittiin, jäsenvaltiot eivät ole ainoita rannikkovaltioita, vaan täytyy mainita myös Venäjä. Näin ollen kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Tällistä on se, että, että nimenomaan Venäjällä koetaan suuria haasteita rannikkoalueella. Kuitenkin Itämeren suojelukomissio Helkom on kansainvälinen instituutio ja hyvin merkittävä sellainen. Tässä näette äh, valtioiden liput. Perustamisvuosi oli 1974. Mm, tässä mukana on Saksa. Se ei ollut aikoinaan alun perin mukana yhtenä valtiona. Instituutio on perustettu silloin kylmän sodan aikana ja silloin äh, yhteinen pyrkimys oli suojella kaikkien yhteistä meillä on yhtenäinen näkemys siitä, että tarvitaan lisätoimia, lisää tukea, jotta toimet nopeutuisivat. Täytyy olla kunnianhimoa myös jatkossa. Eli tämä on hyvä osoitus siitä, että näissä äh, yhteyksissä tässä onnistumme. Mikä sitten on Itämeren ympäristöalan keskuspisteestä poliittisesti? Suurin hyöty oikeastaan Helkomissa on se, että siinä kokoontuvat tiedeyhteisön edustajat kaikkein korkeimmalla tasolla maailmanlaajuisesti, kun ajatellaan työn laatua. Instituutiolla ei ole täytäntöönpanovaltuuksia saman tapaan kuin esimerkiksi jäsenvaltioilla silloin, kun ne täytäntöön panevat EU-lainsäädäntöä tai komissio tekee omaa tehtävänsä ja valvoo perussopimusten noudattamista. eu näkökulmasta tärkeää on myös se, että olemme yhdessä onnistuneet tavoitteet ja sillä on sama tavoite kuin EUn lainsäädännössä, eli hyvä ympäristön tila on tavoitteena seuraavan vuosikymmenen alkuun mennessä, kun ajatellaan rehevöitymistä. Varmasti myös tiedeyhteisön kollegat tulevat että Itämeren suojelukomissiossa, eli mikä tulisi olla enimmäistaso joka vastaisi tieteellistä näkemystä. En voi mennä nyt kovinkaan pätevästi näihin yksityiskohtaisiin lukuihin, mutta kyse on siitä, että pyritään säätelemään päästötasoa. Me kaikki vielä opettelemme sitä, miten tämä kaikki toimii yhteen, eli tämä on mielenkiintoinen koe ja sen tulisi olla inspiraationa sekä hyvässä että pahassa myös EUn jäsenvaltioille jatkossa. Tässä sitten hieman hyviä uutisia. Käytämme lukuja, joita on nyt päivitetty tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen verrattuna. Pari vuoden takaa ovat nämä luvut. Ja näemme, että vähentymistä on tapahtunut, eli fosforissa 24 prosenttia ja tyypeissä 22 prosenttia vähennystä kauteen 1995-2014 verrattuna. Kyse on samasta kaudesta, jolloin BKT suurimmassa osassa lähestulkoon kaikissa Itämeren ympärysvaltiossa kasvoi. On siis myönteistä todeta, että vähentyminen onnistui, vaikkakin taloudellinen toiminta lisääntyi samalla kaudella. Varmasti seuraavassa paneelin osuudessa kuulemme tieteellisempiä näkemyksiä seuraavaan kysymykseen, mutta politiikan teon näkökulmasta toteamme, että toimia on toteutettu, otettu käyttöön, mutta on selvää, että ne eivät ole riittävän kattavia. Jotkut toimet vaativat pidemmän aikaa ennen kuin niiden vaikutukset näkyvät. Emme tässä esitä mitään tekosyitä, vaan tämä on aivan äh, tunnustettava tosiasia. Olemme myös huolissamme siitä, että on tiettyjä uusia ilmiöitä, jotka voivat vahvistaa kielteisiä vaikutuksia, joita revöitymisellä on. Emme voi perehtyä ilmiöihin eh, yksittäin, vaan täytyy muistaa niiden yhteisvaikutus. Selväksi tulee tehdä myös se, että toimintaohjelma, jonka kaikki kumppanit ovat hyväksyneet, ei ole vielä täysin täytäntöön pantu. Vielä on jokunen vuosi aikaa. Eli onko lasi nyt sitten puoliksi tyhjä vai täysi? toivotaan, että puoliksi täysin tältä osin. Tässä hieman havainnekuvaa tilanteesta ylhäällä näette yhteiset toimet, eli jäsenvaltiot tai toimivat valtiot ovat päättäneet toimia yhdessä. Sininen on o, hyviä uutisia, keltainen siltä väliltä ja punainen hieman huonompaa uutista. Eli toimia ei ole saatu valmiiksi. Ja sitten kuvan alalaidassa kansalliset toimet. Ne toimet, joita valtiot itse ovat listanneet, joihin me osallistumme, annamme oman panoksemme. Yhtenä oletuksena voisi olla se, että silloin kun olemme yksimielisiä ja sovimme täytäntöön, näette myös rehevöitymisen tuolla listalla. Hyvä uutinen tässä on se, että mikään toimi ei yhteisissä nyt täysin toteutumatta. Kansallisella puolella kuitenkin saatiin varsin vähän aikaiseksi, ainakin toistaiseksi. Tämä on tärkeä havainto. Todettava, että yksinkertaiset halvat toimet on pitkälti jo toteutettu. Nyt ollaan sellaisessa äh, vaiheessa, että jotkut toimet kenties ovat sitten vain kalliimpia – on tiettyjä esimerkkitoimia, joita on toteutettu varsin tehokkaasti. Tällä hetkellä teknisellä ja asiantuntijatasolla ja kohta myös poliittisella tasolla käsitellään sitä, miten kansallisten toimien tehokkuutta voitaisiin analysoida. Jotakin pitäisi saada aikaiseksi tältä osin jotta voidaan määritellä se, mihin jatkossa pyritään. Kenties vielä viime äh, Itämeren suojelukomissiossa ja näette, että on arvioitu, että rehevöitymisen kustannukset liikkuvat noin neljässä miljardia tuhoista, menetetyistä mahdollisuuksista, kun tilanne ei parane. Kiitoksia. Itämeren suojelukomissio on suinkin mahdollista. Ennen kaikkea kun ilmastonmuutos mahdollisesti vielä heikentää ympäristövaikutuksia lähivuosikymmen. Arvioida sitä, mitä on saatu aikaan ja miksi se, mitä me emme saaneet aikaan, miksi nämä asiat menivät mönkään, miksi ei saatu aikaan tulosta. Ja samanaikaisesti yritämme ottaa asioista tulevaa ohjelmakautta, varhantasetuksen kautta varten. Siitä haluan täysin kuulla teidän kantanne vuoteen 2014 mennessä, niin miksi siitä huolimatta olemme edelleenkin siinä tilanteessa, jossa voimme vain yksinkertaisesti sanoa, että näiden toimin olisi pitänyt olla toteuttamiskelpoisia ja mahdollisia toteuttaa niiden asetusten varossa, jotka olemme antaneet. Toinen kysymys, joka tähän liittyy. Tätä on erittäin vaikea selittää tavalliselle kansalaisille tai äänestäjille huolimatta siitä, Asuvatko he Itämerellä vai vuodelta 2001 ja neljäs vuodelta 2008? Kenties turhautuminen kuuluu äänestäni, mutta halusin tietää. Pistin itsenikin puhujalistalle. Minäkin haluaisin kiittää erittäin mielenkiintoisista alustuksista. Kysymys, kysymys komission suuntaan. Mikä on Venäjän tilanne? Kuinka paljon Venäjä ja valko -Venäjä kuormittavat Itämerta. Mikäli EU-maat tekevät työnsä ja vähentävät päästöjä, niin ei ole hyväksyttävää, tai mikäli muut sitten lisäävät niitä. Haluaisin tietää, mikäli EU-maat tekevät työnsä ja vähentävät päästöjä, niin ei ole hyväksyttävää, tai mikäli muut sitten lisäävät niitä. Haluaisin tietää, minkälaisen katsauksen voisimme saada tähän tilanteeseen. Jakin esitti, miksi Puolan tilanne on se, mikä on. Mistä kenkä puristaa? Miksi nämä toimenpiteet, jotka Puolassa on otettu käyttöön, niitä on ollut hyvinkin paljon. Siellä on jäteveden puhdistamatarkennettu ja kaikkea muuta, kenties hieman liian myöhään. Niin haluaisin tietää, kuinka kauan kestää ennen, ennen kuin Itämeren kysymys sekä komission suuntaan näyttää tilintarkastustuomioistuimelle. Thank you very much. Kiitos. Hankalia kysymyksiä, mutta saan palkkaa siitä, että yritän maksaa, äh, vastata niihin. No, puheenjohtaja, aloitan viimeistä kysymystä sillä. No, tähän on hankala vastata. Siis seuraavat kaksi puhujaa voit vastata tarkemmin. Nyt voin sanoa rehellisesti. Se, mitä tiedämme jo nyt, on, että jos siinä tällä hetkellä arvioinnita käytämme ministerikokouksissa toteaa, että 95 prosenttia prosenttia Itämerestä on edelleen rehevöitynyt eriasteisesti, joten tila on korkea. Joten kyse on matalasta merestä, se on tiettyä luonnonoloja. Tämän alue, joka on ollut hyvin aktiivinen vuosisatoja, siellä on tiheän asuttua aluetta ja tämä on faktaa. Sitä ei voi kiistää. Tilanne on siinä mielessä melko raskas, mutta lisäksi mitä huomataan on se, että on tietysti merkityksessä. Katsotaan näitä asioita yhdessä, eli tiedetään, että rehevöityminen on ongelma, joka vaikuttaa kalan helmällisyyteen, kalan helmällisyyteen ja tiettyjä, tiettyjä alueita voivat olla biologisesti tuottavia. Samaan aikaan yritetään sitten selvittää, että mitä teemme kaikilla sektorilla, miten vähemmän kuin mahdollista se on osa tuota vastausta, mutta hank Kallin kysymys liittyy että miksi aina katsotaan taaksepäin ja aina eteen, ja eteenpäin, mutta ei pohdita, missä ollaan nyt. No, olemme riippuvaisia myös siitä, että mitä kertomuksen faktoja saadaan kahden vuoden takaa. Sanoisin, että no niin kuin sanoin 2016, Yksi tosiasia on myös se, että kaikki istunnot yhdessä hyöksyvät toimintaohjelmia tehtäviä. Ja esimerkiksi nämä, rah- nämä alkeisrahastoihin sitten no siellä on useita tavoitteita, sitä, että me otimme huomioon ja, otamme, ja edelleenkin käymme sitä keskustelua siitä, miten voimme vaikuttaa kaikkiin sidosryhmiin sen myötä, mitä me olemme huomanneet, eli me sieltä, mitä tapahtuu merellä, mitä näitä ravintosyötteitä on, ja tärkeä sanoa, mutta tämä menee toimitalon ulkopuolelle. Eli tässä on kyse siitä, miten ihmisväestön toiminta vaikuttaa tähän mereen. Sillä kyse on tiheän asutusalueesta, niin kuin sanoin. Pitää pohtia sitä, miten tiettyjä elinkeinoja välttämättä voi tukea missä. Sitten taas, jos yritämme rahoittaa positiivista toimintaa, yritämme asettaa ehtoja näille toimille, joilla on negatiivisia vaikutuksia ja yhdessä saavutamme paljon kunnollisia edistyksiä kuin mitä tehtäisiin ilman. Se huomataan selvästi, jos verrataan tilannetta, joka oli 15 vuotta sitten. Esimerkiksi tuo yhdyskuntajätevesidirektiivi 12 uutta jäsenvaltiota tuli EU-hun 2000, ja useimmat tehtyvät paljon nopeammin kuin olemassa olevat jäsenvaltiot 15 vuodessa aikaisemmin. Siellä oli investointitarve kovin suurta. Tarvittiin laitteistoa, joita käytettiin paikallisesti tyypillisesti. Ja tästä syystä myös kun sanon, että jotta ymmärrämme hyvin ympäristövaikutukset siitä, ettei tavoitteisiin päästä, mutta myös ymmärtää, mikä on tuo fiskaalisesti kestävä vauhti, joten sen verran voin tässä tarjota tietoja. Nyt sitten kysymyksenne. Kuulla avustajani. Perhaps in the meantime we... Jos sopii, ehkä katsomme tätä asiaa vielä ja sitten puhumme tästä myöhemmin tähän sähköpostin, koska haluamme antaa teille tarkkoja tietoja. Kiitos. Frau Um, uh, um, Välttämättä tulokset eivät näkyisi välittömästi siten, että tilanne merellä paranisi. Tiedemiehet voivat selittää hieman paremmin tämän puolen. Jätevesien suositukset, jotkut jätevesin, jätevesien puhdistuslaitokset olivat parempia työssään kuin mitä itä tiedemiehet voivat vielä kerran vahvistaa tämän. Mitä maatalouteen tulee, kenties yksi esimerkki alueista, jotka ovat haavoittuvaisia tyyppiä tavallaan esteenä kohdentuille toimille. Joten äh, tähän liittyy hyviä ja huonoja puolia, mikä tavalla toimit, joka oli kaikkea muuta kuin hyvässä kunnossa. Thank you very much. I, would like to come back to your question. Yhdyskunta jätevesiasiassa Puola on esittänyt tällaisen masterplanin, suuren suunnitelman, miten täytäntöönpanoa voi laadittu. Hyvin tärkeä hallintouudistus alueviranomaisille, jotta todella saadaan tuloksia aikaan ja voidaan nopeuttaa toimia ja niin edelleen. Katon, katson nyt Itämeren suojelukomission, oli ylittänyt yläarvonsa kaikilla aloilla. Keskustelu ei kuitenkaan ole aivan niin ikään kuin pienempien alueiden muodostamana kokonaisuutena, kun kyse... Mikä teillä on tilastoja sen osalta, mitkä maata ja minä vuosina ovat toimineet milläkin tavalla, niin tämä olisi mielenkiintoista tietoa, mikäli voisimme nämä tiedot saada, maakohtaiset tiedot. Sitten menemme toiseen osioon tätä työpajaa. Professori Humborg Tukkama yliopistosta seuraavana, olkaa hyvä. Asti. Arvon valiokunnan jäsenet, minua on pyydetty antamaan teille katsaus tutkimustarpeista, kun on kyse rehoittamisesta Itämerellä Haluaisin ensin kertoa teille hieman siitä roolista, joka tiedemiehillä on ollut, kun olemme olleet neuvoantavassa roolissa Itämeren suojelukomissiossa ja minkälaista suurennakaan tutkimusta me tehneet Itämerellä, varsinkin rehevöitämisen suhteen. Minä pyydettiin myöskin sanomaan jotakin rahoituspuolesta. Miten me näemme, tämän näemme, miten meidän, miten meidän mielestämme rahoitus toimii. Tarkastamme lähinnä EUn rahoitusta ja bonusohjelma, joka, jota EU rahoittaa niin muuta tutkimusrahoitusta. Sitten sen kerron jotakin tuloksia, mutta aivan lyhyesti vain sen osalta, mitä tietoa on saatu tiede puolella aikaan vesialueiden tilanteesta, jolla insta asuvat, ja miten tämä kaikki on vaikuttanut rannikkovesiin ja myöskin avomeren tilanteeseen. Ja annamme jotakin suosituksia Hieman ensinnäkin taustasta. Tulen Tukholman yliopistosta, sen Itämerikeskuksesta. Me teemme omaa tutkimustamme, kenttätyötä, hyvin paljon viestintää ja tiedotustoimintaa myöskin harjoitamme. Lisäksi pidämme yllä tällaista Baltic Nest-instituuttia, joka on etämeren toimintasuunnitelman reivätämistä koskevan työn ranka. Täytyy tarkast- me olemme tarkastelleet, kuinka paljon ravinteita pitäisi vähentää mistäkin maasta käsin, jotta pääsemme ympäristötavoitteisiin. Uskon, että Tämä oli erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka tiedemiehet voivat tehdä läheistä yhteistyötä keskenään Itämeren suojelukomisessa ja teemme yhteistyötä myös paikallistoimijoiden kanssa. Tämä on erittäin menestyksekästä työtä. Ensimmäistä kertaa tieteellistä näyttöä on käytetty käytännössä. Helcom, Itämeren suojelukomissio, voi myöskin Itämerellä toimia meriympäristön suojelun puolesta muutenkin. Vähän sama tapa kuin Itämer, Pohjan, Mustalla merellä ja Välimerellä pyritään toimimaan meren suojelmiseksi. Sitten tiedotuspuolesta. Meillä on ryhmä nimeltään Baltic Eye. Teemme yhteistyötä tiedottajien, lehtimiesten ja muiden ympäristöaktivistien puolesta. Olemme tarkastelleet ympäristöä saastuttavia tekijöitä, tarkastamme myöskin kalastusta, biologista monimuotoisuutta, elinympäristöjä ja rehevöitymistä ja kaikkia ongelmia Itämerellä. Luemme myöskin tällaisia poliittisia taustapapereita, tai taustapapereita politiikan tekemisen pohjaksi. Olemme puhuneet esimerkiksi rehevöitymisestä, minulla on mukana niin myöskin joitakin näitä tietolehdyköitä, mutta löytyy myöskin internetistä. Mitä voidaan sitten tehdä rehevöitämiselle? Mitä toimia on otettu jo käyttöön? Kaikkea tätä tietoa saa näistä Policy Brief-asiakirjoista. Hieman taustaa oli tässä ja kerron hieman roolistaankin, meidän roolistamme tässä työssä. Tästä puhuttu aiemminkin jo. Reivittäminen johtuu siitä, että maalta valuu mereen ravinteita typpeä ja fosforia, mutta myöskin ilmansaasteet ja kulkeuttavat meriin. Ja tämä aiheuttaa sinilevää levälautta. Ja miksi sitten niin hitaasti on tämä järjestelmä reagoinut? Kattikatissa, Skairgakissa eh, on eri, tällainen sulku sen vuoksi Itämeren veden vaihtaminen kestää 30 vuotta. Kaksi kuukautta kestää ennen kuin tämä saaste ikään kuin laimenee mereen, koska vesi pysyy paikallaan 30 vuotta. Lisäksi Makevesi sekoittuu meriveteen, joten siellä happe hyvin huonosti kiertää. Siellä on jotakin alueita, joilla ei ole happea eikä enää elämää ole mahdollista näillä alueilla. Nämä alueet ovat suurempia tämä alue on suurempi kuin koko Tanskan alue. Siellä ei ole simpukoita eikä mitään muutakaan elämää, ei äyriäisiä, eikä myöskään kaloja noilla kuolleilla alueilla. Tämä alue on merkittävästi kasvanut kuusi- ja kymmenkertaiseksi viimeisten sadan vuoden aikana, mutta aiemmin mainitsin, tai kuinka, kuinka, sama kuin aiemmin mainittiin, yhdessä komission kanssa Meillä on niin sanottu Itämeren toimintasuunnitelma, erittäin kunnianhimoinen suunnitelma. Meillä on ympäristötavoitteita, ne näkyvät tästä kaaviosta. Olemme puhtaampaa vettä yksinkertaisesti. Puhtaampi vesi tarkoittaa sitä, on vähemmän levää, vähemmän saasteita ja paremmat ympäristöolosuhteet. Asiantuntijat Itämeren suojelukomissiossa ovat sopineet näistä tavoitteista. Olemme eh, mallinnuksen kautta laskeneet tavoitteita, kuinka paljon kuinkakin maan, kunkin maan pitäisi vähentää ravinteita, jotka päätyvät mereen. Tämä on osoitus siitä, mitä Itämeren puolesta on tehty Euroopan tasolla, mutta Itämeri on erittäin herkkä meriympäristö. Se on haavoittuvaisempi kuin monet muut meriympäristöt. Se on tässä ongelmana. Mitä tutkimusrahoitukseen tulee, niin sanottu bonushanki oli Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä päättämä hanke perussopimuksen artikla 185 pohjalta. Tutkijana tiedän, että 50 prosenttia rahasta tuli EU-sta ja 50 prosenttia kansallisista kirstuista. 100 miljoonaa euroa on käytetty yhteensä Itämeren tutkimiseen. Kysyin bonussihteeristöltä Helsingissä, he kertoi minulle näitä lukuja. Yhteensä noin 35 miljoonaa euroa on käytetty Itämeren tutkimukseen, kun on kyse rehevöitymisestä, eikä kolmasta osaa rahasta kymmenen vuoden aikana. Ja kun otetaan huomioon kahdeksan maata mukana ja myöskin Venäjä, niin Venäjä voi laskea mukaan. Meillä on erittäin hyvää yhteistyötä venäisten tiimisten kanssa. Joskus on ollut hankalaa saada venäisiä mukaan, koska he eivät saaneet EU-rahaa niin kuin muut, mutta olemme tehneet parhaamme, jotta venäläisetkin ovat mukana. Tietystikin Venäjä on erittäin tärkeässä roolissa, myöskin tieteelliseltä kannalta katsottuna. Sitten tuloksista. Olemme nähneet nämä luvut aiemminkin. Tästä nähdään kuva vesialueista. Meidän täytyy keskittyä tähän, koska tässä on ongelman ydin. Keltainen alue ovat näitä maatalousalueita. Sillä nähdään, että Saksassa, Tanskassa, Puolassa ja Itämeren maissa on paljon viljelystä. Pohjoisessa paljon vähemmän on maanviljelystä, alle 10 prosenttia alasta on maatalousala. Sanska, esimerkiksi Tanskassa yli 60 prosenttia, joten maatalousalueet ovat suurin ongelma Itämeren eteläpuolella Viimeisten kahdeksan vuoden aikana ravinteiden pääsy mereen on vähentynyt, mutta 80-luvulla oli tämä huippukausi, mutta sen jälkeen on sitten nähty vähennystä ravinteiden pääsyssä meren. Hyvin paljon on tehty jo työtä, mutta nyt sitten ongelman ydin. Miksi kaikki tapahtuu niin hitaasti? Tämä on rakenteellinen ongelma. Tässä nähdään, kuinka ravinteet valuvat vesistöihin ja mitä olemme ottaneet opiksemme viime vuosina. Tuhansia miljoonia tonnia typpeä ja fosforia pääsee vesistöihin. Nämä ovat näitä nuolia, jotka tuot ulkopuolelta käsin. Ne pääsevät vesialueisiin, esimerkiksi rannoitteiden muodossa. Ja sitten 70 prosenttia kaikista viljasta, joka kasvatetaan Itämeren vesistöalueilla – niin näin suurin määrä käytetään pelkästään lihan tuotantoon, eli karjan ruuaksi. Tämä on se suuri elefantti huoneessa. Niin kauan kuin meillä on tämä rakenteellinen ongelma, niin kauan on rehevöitymistä. Ja niin kauan kun on tämä tilanne, niin silloin Itämeri on kovasti kuormittunut, koska se on erittäin herkkä merialue. Eläimet Itämerellä tuottavat kolme kertaa enemmän lantaa ja typpeä ja fosforia kuin mitä ihminen tuottaisi, mitä, mitä ihmiset tuottavat jätevesien mukana. Tämä on relevantti salissa, tämä eläinten aiheuttama kuor- kuormitus. Niin kauan kuin meillä on sellaista maatalouspolitiikkaa, joka pyrkii siihen, että viljaa tuotetaan eikä tiedetä, mitä tällainen tehdään. Tämä on se ongelma. Tämä on erittäin kallista. Tekniikka on kyllä olemassa. Tiedetään, kuinka lannasta voidaan tehdä pellettiä. Ne voidaan kuljettaa muualle, mutta tämä maksaa hyvin paljon. Lannoitteiden määrä on kymmenkertaistunut Itämeren alueella 60-luvulta lähtien. Ja sininen osa tässä on se että kaupunki, jonka vesiä ei puhdisteta. Mikäli tällaisia rakenteita on, niin tämä on se elefantti huoneessa, josta kukaan ei puhu mitään. Tiedämme, että on olemassa erilaisia toimia. Esimerkiksi Tanska täällä mainittiin jo. Lantaa voidaan varastoida. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää, jotta voidaan välttää Meillä on erilaisia puskurivyöhykkeitä ja kaikki muita tekniikoita voidaan käyttää hyväksi. Mutta täytyy ottaa huomioon maatalouden rakenteelliset ongelmat kerta kaikkiaan. Tässä on kuva siitä, mitä Tanska on tehnyt. Kuusi miljoonaa tanskalaista tuottaa enemmän kuin 13 miljoonaa otteja tämmöisiä hankalia, vaikeita alueita. On mielenkiintoista tietää, mihin meidän täytyy keskittää kohdealueemme. Tämä tiedetään Tanskan osalta, mutta ei muilla alueilla tiedetä. Tässä on hyvin paljon tutkimisen tarvetta vielä. Sitten rannikkomereet. Täällä on tapahtunut parannusta, parannettu. Mutta täällä on levälauttoja, simpukoita ja muuta kasvustoa meressä. Ne toimivat ikään kuin filtterinä suodattimina. Täytyy ymmärtää paremmin, kuinka tehokkaasti, kuinka tehokkaita järjestelmät ovat, että tutkia merellä Täällä nähdään näitä sinileviä, jotka ovat erittäin ikäviä. Sinilevät iskevät joka ikinen kissa. Meidän täytyy ymmärtää, että sinilevillä on myöskin tärkettävä rooli ravintoketjussa. On nähty myöskin, että ilmastonmuutos on vaikun tilanteeseen, kun ilmasto lämpenee. Silloin levätä, että nämä levät tarjoavat kala, kaloille kenties kilohaili ja silli saattaa kyllä voittajia tässä pelissä. Sitten nähdään vanhaa perua olevia ongelmia, jotka liittyvät ravinteisiin. Vesi pysyy 30 vuotta Itämerellä keskimäärin. Vesi ei on muuttunut nyt ravinteiden kertymisen vaiheesta ollaan siirtymässä ravinteiden vähenemisen vaiheeseen, joista ravinteet ovat vähentäneet, mutta keskellä Itämertä on valtava puuli, tämmöinen kertymä ravinteita, joiden väheneminen kestää kyllä 20 vuotta vielä. Missä esimerkiksi Puolassa onko ongelma Schleisen alueella vai korannikolla? Ja missä meidän täytyy, kes, mihin täytyy keskittää toimetta? En usko, että meillä on mitään dynaamisia mallinnuksia, jotka auttaisivat pohtimaan tai tarkastelemaan yksittäisten toimien vaikutuksia. Ja karjan lanta on suuri elefantti huoneessa meren, niin kun silloin Itämeren tilanne paranee. Sitten rannikkovesistä sanoisin, että biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemin funktiota äh, tunnetaan huonosti. Esimerkiksi suorat, suorattamisen tehokkuus, se pitäisi tarkastella ekosysteemin palveluita ja sinistä kasvua. Tätäkin pitäisi tarkastelemaan. Sitten ilmastonmuutoksen myötä meidän täytyy myöskin ymmärtää vanhaa perua olevat ongelmat ja kertyneitä saastuttajat meressä. Bonusrahoitus oli erittäin keskeistä meille ja sen kautta on saatu menestyksekäitä hankkeita rahoitettua. Nyt se on loppumaisillaan. On ehdotettu, että uusi bonus. Uskon, että voin nyt puhua koko tiedeyhteisön puolesta – Monet meistä pitäisivät hyvänä, mikäli tämä rahoitusmalli jatkuisi EUn ja kansallisen rahoituksen yhteisrahoitusmalli. Se on tuonut hyviä tuloksia aikaan. Sitä halutaan jatkaa. Ja koska haluan yhä enemmän, kun oli poliitikko 30 vuotta, 30 vuoden aikana yksikään tiedemies ei ole koskaan lähestynyt minua sanomaan ja tullut sanomaan, että minulla on uusia löydöksiä ja sinun pitäisi kuulla niistä. Tämä oli siteraus eriltä poliitikolta. No tämä ainakin tuli nyt selväksi. Suuri kysymys teille. Mikäli mikään ei muutu, tästä tulee maata. Sorry. so it you... Niin, no siis rehevöityminen ei tarkoita sitä, että niin kuin järvessä, että... Samuli Korpinen, hän tulee Suomen ympäristöinstituutista Sykestä, olkaa hyvä. Thank you. Ladies and... Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Tässä esityksessä ensinnäkin yleiskatsaus rehevöitymisestä ja sitten hieman tietoa pitkän aikavälin suuntauksista näistä ravinnemääristä, ravinnekuormituksesta ja sitten puhun erityyppisistä toimista, joihin on ryhdytty ja miten menestyksekkäitä ne ovat olleet ja mitä näyttöä meillä on niiden onnistumisesta. Joskus on sanottu, että Tiedämme, että eivät ole koskaan samaa mieltä, mutta vaan tässä samaa mieltä sitä, mitä Kristus sanoi aikaisemmin. Eli tämä oli hyvin esitelty. Selvä pyy. On sanottu, että Itämeri on rehevöitynyt, pitää paikkaansa. Helcom julkaisi juuri integroituneen arvioinnin rehevöitymisestä. Se on ihan upoutta tietoa tänään ja huomenna Helkom tapaa Liettuassa. Siellä sovitaan näistä tuloksen arvioinnista. Tässä näette Suomen vesistöt vain, mutta tilanne on samantyyppinen ympäri Itämertä. Tuo punainen väri tarkoittaa sitä, että tilanne on heikko, jolla päästy hyvään ympäristön tilaan. Kuitenkin menetelmä, jota käytämme, on, no sisältää erityyppisiä indikaattoreita – joten tilanne saattaa hieman vaihdella, jos katsotaan indikaattoreittain. Esimerkiksi tässä näette pohjalla olevaa elämistöä Suomessa. Vihreä väri tarkoittaa sitä, että tilanne on hyvä, joten siinä yksi ääripää, kun arvioidaan rehevöitymistä. Toinen ääripää on kasviplanktonin lehtivihreän indikaattori, jossa tilanne on heikko ympäri Suomen, tai siis kaikkialla näissä suomalaisissa vesistöissä. Tilanne tällä hetkellä on siis tämä, ja muut indikaattorit ovat jossakin tuossa välissä. Täällä on jo sanottu, että kestää kauan kääntää tuo suunta, ja sitten sisäiset ravinnereservit meripohjassa on täällä mainittu, mutta ollaan nähty jo tiettyä parannusta – ja pääasiassa ne ovat, liittyvät tuohon ravinnekuormituksen moottoreihin. Nyt tarkastellaan sitten niitä. Tässä kuvassa näette vasemmalla puolella tyypeen vähentymisen ja oikealla puolella sitten paljonko fosforin määrä on vähentynyt Itämeren eri osin. Mitä suurempi tuo symboli, niin sitä enemmän vähennystä on tapahtunut. Ja näette esimerkiksi oikealla puolella sataan fosforin, niin tuo luku on erittäin suuri. Suomenlahdella 50 prosenttia on vähentynyt tuo määrä aikavälillä 97 viiva, oliko se nyt, no siis tuossa on noin kaksi aikavälillä, on luvun loppu ja sitten 2014, sitten nähdään myös, että tuo vähennys on tapahtunut lähes kaikilla valumaloilla. Ainut poikkeus on tuo Riianlahti, joka on tuossa tuo ruskea pallura. Alaosassa näette pitempiä aikavälejä, yli 100 vuotta ravinnekuormitusta ja siinä nähdään, että lisästä on tullut paljon 60, 70, 80 ja jopa 90-luvuilla. Sitten on Itämeren suojelukomission suositukset, EU-direktiivit, jotka alkavat vaikuttamaan. Ja sitten tuo lasku on melko jyrkkää eivät ole kuitenkaan päässeet vielä tavoitteisiin, niin kuin täällä on sanottu aikaisemmin. Tässä on hyvä esimerkki, joka itse selittää, miksi Suomen, lä- Suomen lahteella fosforin määrä on vähentynyt voimakkaasti tässä. Näin on tuo Pietarin jätevesi puristamo, jonka alti toimintansa vuonna 2000-luvun alussa ja toiminta on jatkunut muutama vuosi sitten vielä. Se on ollut suuri menestystarina. Tämä selittää paljon tuota fosforimäärän laskua Suomen mutta ei ihan kaikkea kuitenkaan. Tässä kuvassa näette fosforikipsi ja Nämä ovat tällaisia paikkoja, joissa fosforia on paljon – ovat jätteet ja ne vuotavat järviin ja mereen. Kyllä oli EU, tai sitten oli EU-hanke Suomenlahdella Venäjän puolella joitain vuosia sitten. Ja tuon hankkeen aikana saatiin tietää, että oli tuosta fosforikiipsijätettä. Saatiin tietää paljonko sitä vuosi itse asiassa Suomenlahteen, kun sitten sitä hoidettiin ja siinä onnistuttiin itse asiassa satin satakertaisesti vähennettyä tuota kuormitusta alueella. Sitten jos katsotaan koko Itämerta, ja sitä näkökulmaa, niin jopa 20 prosenttia oli tuo vähennys saatetaan biologisesti saatavilla olevaa fosforia. Eli viidesosalla vähennettyä biologisesti saatavilla fosforin määrä. Se oli suuri juttu nämä pistelähteet, point source-lähteet ovat tärkein tapa toimia tässä, kun halutaan vähentää ravinnekuormitusta. Ja on tiettyjä asioita, joita voidaan tehdä. On esimerkiksi Puolassa, mm, Granskin lähellä ja Tsechin lähellä tällaista fosforikipsiä, Sieltä siellä on paljon fosfor, siellä on siis fosforikeskittymää järvi, järvissä, jotka ovat noiden tuotantolaitosten lähellä. Tiedämme myös, että on kaupunkeja ja kuntia valumalla, jossa typen poisto voidaan parantaa paljon. Tiedämme myös, että fosforin poisto voidaan parantaa erityisesti, että sitä voidaan tehdä Pohjois-Venäjällä, Luoteis-Venäjällä, jossa tuo jätevesien käsittely on ollut heikkoa. Nämä hajalähteet ovat sitten hankalampia asia. Hajanaiset saastelähdet, no tässä on kyllä siitä, mitä tulee joista, mutta tässäkin voimme keskittää ponnistelemme. Tämä kuva on Daugava joelta, joka virtaa Rienlahteen, jos muistatte, että on se alue, jossa fosforin vähennystä ei ollut kovinkaan paljon nähtävillä keskittää hieman toimintaa paremmin. Kuitenkin näyttäminen, kun puhutaan näistä suojakaistaleet ynnä muut, ovat vaikuttaneet vähän rajallisesti vesistöjärjestelmiin. Vaikutus saattaa olla parempi biodiversiteetin on monimaivaa, sanoisinko. Ainut vähennykset, joita olemme nähneet, ovat se, kun on vähennetty lannoitteiden käyttöä vähentää tai saada ravinteita pois. Viesi tässä näette kustannusarvioita, paljonko maksaisi per kilogrammaa fosforia ja näette tätä substanssista, joka on hyvin reaktiivista ja sitä voitaisiin ehkä käyttää, mutta tullaan siihen myöhemmin. Fosforia on saatu vähennettyä käyttämällä tätä käsittelyä ja kuuluttavat noin kolmas osa puolella näette kalan kasvattamoja Itämerellä yleensä. Kyllä, ne ovat häkkejä vedessä, joskus myös sisävesissä, mutta niin kuuluu, että voimmeko todella pohjata tuota strategiaa tähän hyvin vanhaan tekniikkaan, joka myös on saastuttava. Lopuksi, no hyvin yksinkertaista ensinnäkin, kustannustehokkainta on keskittyä näihin piistellä kuormat, niitä on hankalin käsitellä, mutta voimme keskittyä kolmeen jokeen. Lisäksi pitää muistaa, että kun käytetty liikaa lannoitteita, niin maaperähän on sitten täynnä ravinteita sen myötä. Ottamaan vastaan tämän tärkeän puhelun, niin minä tässä nyt toimin puheenjohtajana. Ja annan nyt puheenvuoron itselleni esittelijän ominaista lainsäädäntötyössä. Ja kummallekin kysymyksen herra Humboldtille ja herra Korpiselle. Mitkä olisivat kaikkien kolme tärkeintä asiaa teidän kummankin mielestä? Mit, mitkä kolme asiaa haluaisitte mukaan lainsäädäntöprosessiin? Pari mahdollisuutta. Minä en ole maatalousosaaja, mutta kun ajatellaan pilari kakkosta yhteisessä maatalouspolitiikassa, niin on tiettyjä rakenteellisia ongelmia, ongelma, joka meillä on. Tarvittaisiin sellaisia tiloja, joilla toteutetaan molempia, eli lantaa voitaisiin sitten hyödyntää samalla tilalla. Ja näin lantaahan voidaan kuljettaa esimerkiksi Saksassa kuljetusmatka voi olla 30-50 kilometriä, mutta sen jälkeen pidemmät matkat. Se liittyy myös rakenteelliseen tasapainoisempaan maanviljelykseen, jota todella tarvittaisiin. Herra Kurpinen, haluatteko lisätä jotakin? It has become difficult. No on hankala lisätä tähän enää mitään, mutta toistelen mitä sanoin jo aikaisemmin näistä pistelähteistä, keskittyen niihin kaikki Itämeren reunanvaltiot ovat sellaiset tilanteet, missä parantaa tilannetta myös Pohjois-Suomessa ja Ruotsissa voidaan sisävesien puhdistuttaa esimerkiksi tyypeistä, mutta tilanne, kuten nähtiin Kristofin esityksessä, että maataloushan on päävastuussa ravinnekuormituksesta, mutta tämä ei ole jakautunut ja se on yksi asia. Ja senpä vuoksi tämän me voisi olla myös hyvä tuolla Itämeren valuma-alueella. Sitä pitäisi pohtia lisää. May I add one more, one more comment? Sannisin maakatausjärjestelmään mukaan, niin silloin meil, mil, miltei, miltei Itämeren toimintasviljelijän täytyy ottaa huomioon taloudelliset realiteetit, eikä viljelijöitä voi syyttää, mutta sitten olematta maanviljelijöitä pitäisi tukea, jotta tämä toteutuu tarvittaisiin. Ja kandidaati tarvittaisiin. Ja kandidaati. Että jotta ainakin osittain voitaisiin tämä kanavoida muilla, muilla tavalla. Onko tässä nyt kyse vain kuston? Liikaa sitten nitraattia pohjassa ja tämä johtuu rakenteellisista ongelmista maataloudessa. Toisaalta on valtavasti karjantuntoa ja sitten, mui, ja sitten muualla on sitten viljelykasveja, siellä tarvitaan epäorganista lantaa, mitä voi käyttää muualla. Sitten, mutta me pitää tehdä joka tapauksessa, koska muuten loppu käyttäjän lasku kasvaa. Tästä käydään nyt paljon keskustelua Saksassa. Ja tämä johtuu vain siitä. Ja, vielen Dank. Äh. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Mikäli on sienlantaa ja sitten lannan laittaa, niin kyse on vähän ikään kuin kyse on melkoisen suurista ongelmasta. Ja tässä herää kysymys, pitäisikö maatalousyritysten kokoa rajoittaa? erityisestikin muuta viljelystä, jotka ovat kaukana toisistaan, erillään toisistaan, niin sitten samalla käytetään sitten keinolannotteita ja sitten nämä valtaiset karjan lanta määrätä sitten joudutaan toimittamaan, on kyse hiljattain liittyneistä maista. Ne, nehän ovat lähellä suuria jokia, suurten jokien alueella varsinkin pitäisi jätevedet puhdistaa. On, nyt on suuria jätevesien puhdistuslaitoksia perustettu, ei siinä mitään, mutta kysely sitä, onko suuria puhdistuslaitoksia on, kuinka ne toimivat. Jätevedet usein ne imeytetään maaperään, koska itä Itämeressä esimerkiksi vielä joitakin aikoja sitten näin tehtiin, koska muita kanavia ei ollut jätevesien kseni. Vierailemme Kaliningradin alueella. Silloin tehtiin kumppanussopimus Venäjän kanssa, tai silloin oli vielä kumppanussopimus Venäjän kanssa, nyt se on irtisanottu. Hyvin paljon EU-rahaa annettiin venäläiselle, venäläiset olivat kovin iloisia tästä rahasta, ja sillä haluttiin ainakin Kaliningradin alue saada, eivät suoraan enää sitten valuneet Itämereen. Tämä oli tavoite. Venäjä on tietenkin tärkeässä asemassa. Nyt Venäjä tuskin on enää yhteyksiä. Venäjän tuskin enää on mitään yhteyksiä tämän tyyppisiä. Tämä on ikävää. 2009 olin varjoesittelijänä itämerikijana. Sen piti toimia mallina muille makrotalousalueille – Itämeren ongelmat olivat tunnettuja, esimerkiksi rehevöityminen ja toinen ongelma, valtais, valtava määrä merenkulkua pienellä merellä. Ja Itämeri katsottiin soveliassa. Sen piti toimia mallina, mutta nyt voidaankin havaita, että tämä kaikki ei vain teoriaksi. Se olisi onnistunut vain ja ainoastaan, mikäli kaikki makrotalousalueella sijaitsevat maat olisivat pyrkineet niihin tavoitteisiin, jotka tuolloin asetettiin, ja mikäli nämä kaikki maat olisivat sitoutuneet tähän tukia, erilaisia EU-varoja, mutta muutama konferenssi vain järjestettiin ja muuten ei tapahtunut paljonkaan mit, paljon mitään. Kaikki jäivät sitten itse tekemään tehtävänsä, mikäli ne tekivät. Sitten kalostuskysymys ja makrot, mikäli syyt ovat tiedossa, meidän pitäisi yhdessä puuttua näihin syihin, jotka johtavat siihen, että tämäkin homma meni pieleen. Makrotalousalue rakenne on sellainen rakenne, johon kaikkien osallistujien täytyy sitoutua. Kaikkien täytyy osoittaa sitoumusta ja nähdäkseni tekemään parannuksia. Ähm, niin, toivottavasti ei mene kymmenen vuotta, niin kun päästään paremmin tuloksiin, jatketaan eteenpäin eteenpäin. se Ottilia Tuureson WWF. Olkaa hyvä. Good afternoon everyone. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos, että sain kutsun tähän hyvin mielenkiintoiseen työpajaan ja olen voinut kuunnella myös aiempia puheenvuoron pitäjiä ja heidän näkemyksiään. Käsittelen aika lailla samankaltaisia aspekteja kuin edellisissäkin puheenvuoroissa. Mitä mitä puhetta? Hieman taustaa. Minä edustan WWF ja Itämeren ekoalueohjelmaa. Me teemme koordinointityötä alueellisesti. Näin on toimittu Itämeren alueella 90-luvun alusta lähtien. WWFn toimisto ja pitkän aikavälin kumppanitoimistot ovat myös mukana tässä työssä ja myös Pietari Venäjältä. Teemme yhteistyötä luonnonsuojelukysymyksissä ja edistämme myös Itämeren äh, hallintoa kestävällä tavalla. Olemme jo käsitelleet sitä, miten monimutkainen ekosysteemi Itämeri on. Onpa kyse sitten kalastuksen aiheuttamasta paineesta tai maalta tulevasta paineesta, niin Tämä johtaa sitten Itämeren rehevöitymiseen eri asteisesti. Meri on hyvin haavoittuva, herkkä meri, aivan niin kuin Kristoff mainitsi, sen takia, että uusiutumissykli on niin kovin hidas. Haluaisin korostaa sitä, että kaikki on kytköksissä toisiinsa ja ihmisten toiminnalla on valtavat vaikutukset. Kun puhe on valuma-alueesta, niin Itämeren valua-alue on nelinkertainen verrattuna itse merialueeseen. Kyse on valtavasta maa-alasta, joka vaikuttaa Itämeren. Näin ollen rehevöitymisen estäminen, leiventäminen on äärimmäisen tärkeää. Nyt tämä luuppi ikään kuin täytyisi jollakin tavalla saada poikki. Rehevöitymisestä ei paljonkaan tarvitse tässä enää lisätä. Kyse on huomattavasta ongelmasta ja maanviljelys on siinä suurena aiheuttajana. Tämä on normaali näkymä, tavallinen näkymä, sinilevä-kukinnot merellä. Sivuvaikutuksena syntyy se, että syntyy hapeton tilanne, eli syntyy tällaisia kuolleita alueita mereen. Halusin näyttää tämän kuvan sen takia, että saatte hieman käsitystä siitä, mitä tämä tarkoittaa, kun puhumme kuolleista alueista merellä. Tämä on viime syksyltä tämä kuva. Kuvassa on uh, turska. Ja normaalisti turska näy, olisi sen värinen kuin sen evä tässä kuvassa. Tämä kala on kalastettu 40 metrin syvyydestä hyvin vähän happiselta alueelta ja sen pää on varsin vaaleanpunainen. Eli näin käy kalalle, kun se tukehtuu. Eli voitte kuvitella, miltä näyttäisitte, jos olisitte tukehtumassa. Ja näin käy Itämeren kaloille. Kyse on siis hyvin vakavasta ongelmasta. TVF on perinteisesti julkaissut tiettyjä tulos kortteja, joissa arvioidaan sitä, miten Itämeren alueen valtiot, rannikkovaltiot ovat selviytyneet toimintaohjelmistaan ja miten ne ovat päässeet tavoitteisiin. Olemme puhuneet jo alueellisesta konventiosta. Tätä työtä on tehty aina vuodesta 2007 lähtien, miten eri maat ovat päässeet tavoitteisiinsa. Meillä on myös kansainvälisiä laajempia tavoitteita ja sitoumuksia esimerkiksi merialueiden suhteen. Olemme juuri julkaisseet uusimman katsauksen maaliskuussa. Hyvin usein toistuvasti näissä tuloskorteissa havaitsemme, että vieläkin täytäntöönpanoa toimintaohjelmassa tulisi tehostaa ja yhteistyötä parantaa. Aiemmissa puheenvuoroissa olemme tästä jo kuulleet. On tärkeää, että meillä on sellaisia organisaatioita, jotka pitävät tätä aihetta esillä myös Itämeren suojelukomission ulkopuolella. Ja nostamme esille eh, sitä, miten jäsenvaltiot onnistuvat ja kuinka pitkälle pitäisi vielä päästä. Sopimukset voivat olla vaikka kuinka kunnianhimoisia tahansa, mutta jos täytäntöönpanossa ei kunnianhimosta pidetä kiinni, niin tuloksia ei synny. No tässä sitten lyhyskatsaus tulokseen. Toimintaohjelmassa on neljä eri eh, alaa mukana. Niin kuin näette, alhaalla on kokonaistulos. Punainen tarkoittaa epäonnistumista. Kaikki maat ovat epäonnistuneet suhteessa toimintasuunnitelmaan. Meillä oli kolme vuotta eh, toteutusaikaa määräaika vuonna 2021, eli kaikki maat ovat jäljessä aikataulusta. Kun nyt puhumme rehevöitymisestä, niin näette, että jotkut maat ovat parantaneet juoksuaan, aivan niin kuin komissiokin mainitsi. Tanska johtaa tällä alalla ja myös Ruotsi ja Suomi ovat menestyneet paremmin, mutta kaiken kaikkiaan tilanne on aika lailla heikko suurimman osan maista kannalta. Minulla on mukana niin raportteja, jos jotakin kiinnostaa jälkeenpäin, niin mielelläni annan näitä teille luettavaksi. Olemme jakaneet tämän rehevöitymiskategorian kolmeen alaosaan, eli kansalliset vähennysohjelmat. Siinä nähtiin, että mikään jäsenvaltio Tanskaa lukunottamatta ei päässyt tavoitteisiinsa. No sitten yhdyskuntajätevesien äh, kuormitus, kuormituksen vähentäminen ja sitten maataloudessa ravinnekuorman vähentäminen toimiin on ryhdytty, mutta tulokset ovat sekalaisia. Paljon työtä on vielä tehtävänä. On määriteltävä standardeja, annettavaa ohjeistusta. Täällä on mainittu jo lanta. Maatalouden saastumisen ehkäisemistä tulisi tehostaa. Viittaisin siihen, mitä edeltäjäni jo sanoivat. Maatalous on hyvin tärkeä seikka, totta kai myös jätevesien käsittely Nämä tulokset ovat vuodelta 2016 ja maat ovat helkomille nämä itse raportoineet. Myös tilintarkastustuomioistuin mainitsi nämä tulokset. Tässä ei ole mitään uutta, painotan vain sitä, mitä on jo sanottu. Oli järkytys havaita, että tulokset todella olivat näin heikkoja. Toivottavasti tekin olette järkyttyneitä. Nyt voimmekin kysyä, miksi näin on hän komissiokin jo viittasi. 177 tointa on mukana tässä toimintaohjelmassa ja näistä 103 eh, on sellaisia, että määräaika on jo umpeutunut. Noin 45 prosenttia näistä on vielä kesken, eli puolet on todellakin vasta vaiheessa. Kyse on vapaaehtoisista sopimuksista, se lienee yksi syy me olemme päässeet hyvin pitkälle näissä sopimuksissa, mutta ne ovat kuitenkin vapaaehtoisia. Täällä on mainittu jo se, että joissakin EU-asetuksissa on matalemmat standardit. Itämeren suojelukomissio taas voi nostaa hieman rimaa, mutta se toimii taas vapaaehtoiselta pohjalta. Toisaalta EU ja toisaalta Itämeren suojelukomission raportoivat näistä samoista asioista. Tätä päällekkäisyyttä kenties voitaisiin vielä parantaa. Helkomissa. Meillä on kunnianhimoinen suunnitelma, mutta kansallisella tasolla valtiot eivät täytäntöön pane sitä, mihin ne ovat sitoutuneet. Ja vielä kerran tutkimustuloksia, joissa selkeästi mainitaan äh, synteettiset lannoitteet ja lanta. Eli se, mitä investoidaan satoon viljelyyn, ei tule hyödynnetyksi tehokkaasti. Puolet tavallaan menetetään. On syytä ymmärtää, että paljon on vielä tehtävää maalla, maanviljelyksen parissa. Täytyy toimia tehokkaasti lannoitteiden suhteen. Kiertotaloudesta puhutaan, halutaan tämä mm, luppi sulkea. Eli miten tämä sitten onnistuisi maataloudessa niin, että voittoa syntyisi sekä viljelijälle niin, että ei tarvitsisi ostaa tarpeettomia lannoitteita ja voitaisiin toimia fiksummin kaiken kaikkiaan maataloudessa. Nyt on jo mainittu maatalouden ympäristötoimet. 90-luvulta lähtien olemme tällaisia toimia toteuttaneet. Olemme voineet lisätä tietoisuutta näistä toimista. Toimet ovat varsin yksinkertaisia. Täälläkin olemme kuulleet, meillä on myös viljelijäkilpailu, valitaan vuoden voittajat ja tässä näette edelliset voittajat johtajat Suomesta, Markus Eerola ja Minna Sakkierola. He ovat voineet osoittaa, miten eh, todella kierto toimii ja lannoittyä, eikä tarvitse jäädä odottelemaan sitä, että poliitikot ikään kuin sysäisivät tämän kehityksen liikkeelle. He todella tekevät kaiken sen, mitä, mitä säännöt heiltä vaativat. He toimivat jonkinlaisena lähettiläinä tämän alan toimille. että todella ravinteet tulevat hyötykäyttöön. Puhujat ovat todenneet, että kaikki tämä ei riitä, kun kyse on Itämerestä ja sen tilasta. Yhteinen maatalouspolitiikka on tärkeä esimerkiksi nitraattidirektiivi, eh, eh, vesipuitedirektiivi ja sitten tämä elefanttihuoneessa tai sarvikuonohuoneessa. Meidän on perehdyttävä yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Oikeastaan Itämeren tila pysyy ennallaan rehevöityneenä, jos mitään ei sille tehdä. Haluan näyttää teille tämän osa-alueisiin, jos katsotte nyt oikeanpuoleisia sarakkeita, niin siellä nämä pitkät vihreät osuudet ovat suoria tukia. on pitkä perinne siitä, että yhteisessä maatalouspolitiikassa annetaan suoraa tukea, tulotukea viljelijöille. Tänään olemme puhuneet. Nyt olemme saaneet MFF-ehdotuksen ja edelleenkin suora tuki pysyy eh, aiemmalla tasolla ja ongelma näin ollen säilyy. Tulisi osoittaa, että viljelijät tekkinä Ruotsi kun kyse on vesipuitedirektiivistä ja toimista, jotka toteutetaan yhteisen maatalouspolitiikan alaisuudessa. Nämä ovat maaseudun kehittämisen osuudesta toteutettavia vapaaehtoisia toimia. Vain 30 prosenttia äh, kuitenkin on, on pakollista käytettävä. Miten politiikan alat toimivat yhteen ja miten ne voivat parantaa tilannetta? Olemme tilanneet tutkimusraportin tutkijoilta Ruotsista, AgriFood-keskuksesta. Eli mitä jos suorat tuet poistettaisiin tämän uudistus parempaan ympäristön tilaan? Ja mehän tiedämme, että YMPn rahoitus tulee pienenemään. Tällä hetkellä toimitaan ikään kuin liian löysästi, väljästi. Täytyy olla täsmennettyä toimintaa, miten tuet käytetään. Esimerkiksi maan hylkäämistä tarvitaan myös tukea silloin, kun kyse on hyvin arvokkaasta viljelysmaasta, jotta sitä ei sitten hylättäisi. Sitten tarvitaan toimia, joilla helpotetaan sitä, että viljelijät todella ryhtyvät näihin toimiin, toteuttavat niitä. Meillä ei ole mitään kannustinta sille, että viljelijät vähentäisivät lannoitteiden käyttöä. Jos kannustimia ei ole, niin viljelijän ei kannata pyrkiä mihinkään vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Ja sitten yhteenvetoa, kun ajatellaan tulevaa YMPtä, josta eri välineiden välille. Emme halua, että kehitys etenee väärään suuntaan. Ehdollisuutta on hyödynnettävä niin, että suunnataan todella varat oikeisiin kohteisiin. Tietyt YMPn varat tulisi kenties turvata, eristää tavalla, jotta todella rehevöitymisen es, eh, ehkäiseminen etenee. Kiitos. Kiitos. Tänään olemme puhuneet YMPstä paljonkin. On tiettyjä parannusehdotuksia meiltä jonkin verran. Mielellämme kirjaamme sen, mitä sanoitte meille seuraava ohjelman pääsihteeri. Olkaa hyvä. Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Edustan Interreg-ohjelmaa eteläisellä Itämerellä. Tänään puhun kuitenkin useasta Interreg-ohjelmasta. Esitystäni koordinoitiin ja siihen tuli panoksi myöskin muista ohjelmista, mutta tämä ei välttämättä ole muiden ohjelmien virallinen kanta. Ottakaa tämä huomioon, tämä minun kantani. Haluaisin selittää, mitä Interreg on ja miten Interreg toimii yleisesti ottaen ja kuinka sen kautta voidaan taistella rehevöitymistä vastaan. Voin tästä jotakin esimerkkejä eri hankkeista, jotka alan liittyvät. Sitten jotakin ongelmiakin käsittelen ja mahdollisia parannuskeinoja. Mikä Interreg on? Yleisesti voidaan sanoa, että Interreg-ohjelmat ovat sellaisia, että niillä ratkaistaan samoja takka samanlaisia ongelmia rajat ylittävällä tavalla. Ongelmia ei voida ratkaista vain yhdessä maassa yksin. Tarkoituksena on kehittää ratkaisuja, levittää tietoa ja kertoa hyvistä ratkaisuista muille. Periaatteessa Interreg ei rahoita perustutkimusta vaan kyse pikemminkin soveltamisesta, uuden teknologian ja uusien ratkaisujen kokeilemisesta. Saman aikaan ei ole myöskään valtavia investointitarpeita infrastruktuurin interkoimessa. Ja kenties juuri tästä syystä hankkeiden tulokset eivät ole välittömästi nähtävissä. Interreg-ohjelmat voidaan jakaa ylikansallisiin ja räätyyttäviin ohjelmiin. Ylikansalliset ohjelmat koskevat koko, kokonaisia maita ja räätyyttävät ohjelmat ovat yleensä raja-alueita koskevia ohjelmia. Ne täydentävät toisiaan. Usein ylikansalliset ohjelmat toimivat korkealla tasolla esimerkiksi ministeriöiden välillä tai kaluisten viranomaisten välillä, toteutetaan, kun taas rajat ylittävät ohjelmat yleensä ovat sellaisia, että niissä mukana ovat alue- ja paikallisviranomaiset. Tärkeää on, että Interreg kattaa kaiken tyyppisiä aiheita, eli sitten kyse liike-elämän mallien kehittämisestä, pk-yrityksistä, koulutuksesta, liikenteestä tai ympäristökysymyksistä. Normaalisti rakenne on sellainen, että strategiset päätökset tehdään valvontakomiteassa, jossa on mukana, mukana olevien alueiden edustajia. Itämeren alueella on yli 12 Interreg-ohjelmaa meneillään. Suurin osa niistä näkyy tästä kartasta. Seitsemän merenkulkuun liittyvää ohjelmaa. Kaksi niistä on ylikansallisia. Selkeästi on keskitytty rehevöitymiseen vain kolmessa ohjelmassa. Ne ovat kaikkein suurimmat. Nämä kattavat miltei koko alueen, joka näkyy tästä kaaviosta koko Itämeren alueen melkein. Sininen on eteläisen Itämeren hanke, jota minä edustan. Vihreä on Keski-Itämeren ohjelma ja niin poispäin. Tänään sanottiinkin jo, että miltei 14 miljardia on annettu kaudella 2007-2013 rehevöitysongelman ratkaimisen, ratkaimisensa yli 40 miljoonaa. Interreg on vain pieni osuus tästä rahoituksesta. Tästä kaaviosta nähdään, että nämä kolme hanketta, joilla torjutaan selkeästi rehevöitymistä, ovat tässä mainittuna. Vuosta 2007 eteenpäin niiden kautta on annettu neljäsosasta puoleen varoista, jotka on annettu ympäristötoimia varten – osa tai puolet näistä varoista on annettu rehevöitymisen vastaisen taistelun niin kymmenen vuoden aikana 43 hanketta, yhden arvon miltei 80 miljoonaa pistettiin täytäntöön näiden kolmen interkoiman kautta. How does it look in the context of... Miltä tämä sitten näyttää kaikkien interkoilmien osalta yhteensä Itämerellä? Nämä kolme ohjelmaa kattavat noin 90 prosenttia rehevöitymisen vastaisesta taistelusta. Tämä on kuitenkin hyvin pieni osa kansallisesta rahoituksesta, mutta kun on kyse rajat ylittävästä toiminnasta, niin näiden interakohjelmien osuus on melkoisen suuri. Näiden hankkeiden rooli, kuten mainitsin, on se, että käytännössä kokeillaan uusia asioita ja pistetään täytäntöön uusia ratkaisuja paikallisalueella rajat ylittävästi. itse hankkeista sitten, tai esimerkkejä hankkeista. Suurin osa hankkeista keskityt kahteen asiaan. Joko siihen, että estetään ravinteiden pääsy pohjavesiin tai meriin, tai sitten poistetaan ravinteita, jotka ovat jo päässeet vesistöihin. Tästä kuvasta näette esimerkin hankkeesta, jolla puhdistetaan jätevesiä ja puututaan lääkkeisiin, jotka huuhtoutuvat vesistöihin, meriin. Tarkoituksena on periaatteessa luoda jäteveden puhdistustekniikoita, joilla lääkkeet saadaan kerättyä pois vedestä ja testata, mitkä toimivat kaikkein tehokkaimpia. Tämä on yksi EUn lippulaiva aloitteita Itämerellä. Ja se on edelleenkin meneillään tämä hanke. Hyppään tämän seuraavan yli. Tässä on Live Lagoons-hanke, elävät laguunit-hanke. Tarkoituksena on poistaa ravinteita merestä. Tällä on vaikutusta vain paikallisesti, mutta sen tarkoituksena on kokeilla kustannustehokkaita toimia, joilla voidaan poistaa ravinteita vedestä siten, että luodaan tällaisia kelluvia saaria, jotka koostuvat kasveista, jotka sitten imevät ravinteita pois vedestä. Tässä toinen mielenkiintoinen esimerkki. Alusta, joka yhdistää ravinteiden poisto lähteet vapaaehtoisiin rahoittajiin. Eli saastuttajat ja toisaalta ravinteiden poistoteknologia yhdistetään toisiinsa. Interreg-hanke keskeisellä Itämerellä on rahoittanut tämän hankkeen. Seuraava esimerkki. Tässä on kyse hankkeesta, jolla pyritään hajalähteisiin puuttumaan. Interreg on melkoisen suuri hanke, koska se on luonut noin 170 kokeilutilan verkoston. Ne toimivat seitsemässä maassa eri puolella Itämerta. Näillä tiloilla on kokeiltu ympäristöystävällisiä toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään ravinteiden huutoutumista. Ja tämä tieto on määrä sitten antaa eteenpäin 2500 muullekin tilalle kokeilun tuloksista. Kun puhutaan ongelmista mahdollisista ratkaisukeinoista, Aloitan hieman jurisemmasta puolesta ensin. Suurin murheen kryyni Interregin kannalta katsottuna ovat valtion tukisäännöt. Ne nimittäin estävät pyrkimykset, joilla pyr- pistetään täytäntöön hankkeita. Tämä estää jotakin tärkeitä toimijoita tulemasta mukaan pyrkimyksiin, koska valtion tukisäännökset eivät ole mukavia. Ne ovat ikäviä ja kun tarkastellaan mittakaavaa, niin ei tule riittävästi hyötyä suhteessa ponnisteluihin näistä toimista. Monet Interreg-ohjelmat olisivat varmaan samaa mieltä, että mikäli valtion tukia sääntöjä ei olisi, Silloin saataisiin paljon hyödyllisempiä ja laajempia tuloksia pilottihankkeista ja paljon enemmän saataisiin myös yksityisiä toimijoita mukaan hankkeisiin. Toinen juttu on se, että on olemassa lukuisia Interreg-ohjelmia, joissa puututaan reivöitymiseen, pyritään ratkaisemaan tämä ongelma. Ja ohjelmarajat ylittävät riittävien hankkeiden määrä on hyvin pieni. Olemme pyrkineet tekemään yhteistyötä muiden ohjelmien kanssa, mutta eri ohjelmien yhdistäminen ja kansainvälisen rahoituksen ja tavanomaisen rahoituksen yhdistäminen toisiinsa pitäisi paremmin ottaa huomioon lainsäädännössä. Vaikka ohjelmia olisikin suurempikin määrä, niin ei se sinänsä ole huono asia, koska mahdollistaisi sen, että alueiset, alueet paremmin omaksuisivat nämä päätökset ja ottaisivat ne omikseen ja näkisivät ne hankkeet omina hankkeinaan. Ja kuten totesin, yhteydet poliittiseen kehykseen pitäisi saattaa parempaan kuntoon. Nämä asiat pitäisi ottaa paremmin huomioon oikeudellisessa kehyksessä. Pelkään tai siis minusta tuntuu, että tässä suhteessa tilanne on melkoisen hyvä, koska esimerkiksi monet hankkeista, joita me rahoitamme, ovat sellaisia, että EUn Itämeren strategian kautta niitä tuetaan, taikka ne tekevät yhteistyötä, taikka tulevat käsikädessä muiden politiikkojen kanssa. Politiikkojen kanssa. Sitten yksinkertaistamisesta vielä, kun on kyse rahoituksesta ja säännöistä. Tätä keskustelua käydään jatkuvasti muutenkin, joten en liikaa tähän paneudu. Yksinkertaisemmat säännöt, kun hakee rahoitusta, voisivat saada enemmän julkisia ja yksityisiä toimijoita mukaan tarkoisiin. Mitä mahdollisia parannuksia voitaisiin tehdä itse ohjelmiin? Uskon, että suurin on levittäminen ja vaikutusten hyödyntäminen on hankalaa. Yleensä kun ohjelman rahoitus loppuu, silloin tulokset jotenkin ikään kuin jäävät huomiotta. Ohjelmia pitäisi paremmin voida hyödyntää ja ohjelmien tulo. Ja mitä tulee ohjelmarajat ylittävään yhteistyöhön, tästä yksi esimerkki on aloite, joka pistettiin täytäntöön Itämeren alueella, Project Platforms-hanke. Kyse on, että ne voivat hakea ylimääräistä rahaa voidakseen tehdä paremmin yhteistyötä keskenään. Tämä mahdollistaa sen, että hyviä käytänteitä voidaan vielä parantaa ja kokeilla erilaisia ratkaisuja käytännössä. Tämä lisää myöskin näiden. Nämä hankkeet alusta, että Itämeren alueella on jo saatettu tarjouskilpailutilanteeseen. Tarjouskilpailu on päättynyt ja 18. päivä kesäkuuta sitten tulokset ovat nähtävillä tuosta tarjouskilpailusta. Kiitoksia. Johtaja. Tulee tähän kolmanteen paneeliin. No, ei minulla ole niinkään mitään kummempia kysymyksiä. Puoliksi kysymys, puoliksi kommentti. Rova Torresonille, sillä teidän esisa, siis joten totta kai kirjaimenemaisesti meidän pitää muistaa, että melko dramaattista puuttumista siihen, miten ensimmäinen ja toinen pilari saavat rahoitusta, mutta tällä hetkellä parisen vuotta jo, joten on hyvin mielenkiintoista ja minä itse kuuntelen herkällä korvalla, mitä sanoitte sillä. Mutta se oli selkeä esityksenne, joten ei sen kummempia kysymyksiä ole minulla tuohon. Ehkäpä muille jäsenillä voi sitten olla. Kiitos. Ymmärsikö teidän oikein vai minkä tyyppistä hankkeista tarkoitatte, kun puhutte siitä, että näitä valtion tukia tarkastellaan hankkeen laajuutta, noin 2-3 miljoonaa euroa yleisesti tasona on. Miksi valtion tuki ehkäisee mukaan lähtemistä? Valtion tukisääntöjen mukana tulee myös tiettyä byrokratiaa, joka on kerta kaikkiaan vain liian rankkaa liian raskasta pienille instituutioille. Ne eivät halua lähteä mukaan tällaisiin hankkeisiin. Vastasinko nyt kysymyksenne oikein? In Iran. state... Niin tässä lukee State Aid Abolishment for Higher Involvement of Target Groups and Projects, eli valtion tukien poistaminen näitä tietyiltä hankkeilta. Ymmärsin tämän niin, että nuo raja-arvot ovat teistä liian alhaisia valtion tuelle. No, laaja kaistassa on ongelmia kunnissa. Jos 100 000 euroa saavat itse käyttää tähän rahaa, joten no en nyt halua tässä että sanoin suuhun, mutta minä kiinnostaisin, että mitä tarkoitatte täällä sen takia kysyin tästä. Olkaa hyvä. Kollega Zellerillä on tähän myös kysymys. Olkaa hyvä, Ahim. Mikäli vesihuolto on kunnallisessa hoidossa, mutta sitten me haluamme tehdä investointeja, varsinkin kun on kyse pienistä ja keskisuurista kaupungeista. Se, niissä pitäisi pyrkiä parantamaan jätevesien käsitoimia. Voi olla kyseessä. Ja aluepolitiikan puolella pitäisi pohtia, pitäisikö tukimekanismeja mutta jotta kunnat tai kaupungit eivät sitten ole tällaisia suuria puhdistuslaitoksia, mutta ei kunnallisvesihuoltoa tai jätevesihuoltoa. Meidän pitäisi tämän vuoksi pohtia, kuinka voitaisiin kohdentutta voitaisiin tämä vesi sitten johtaa puhdistuslaitokseen. rahoituksen monimutkaisuuteen muun muassa ilmeisesti on suuri yhteys rahoituksen välillä, joka viirtää maatalouteen, aluekehitykseen ja ympäristöön. Ja me pitää varmistaa, että kun rahoitamme, huomiota, että luonnolla on omat sääntönsä. Ja tämä esimerkki, josta puhuttu tänään, on hyvin selvä siitä. No otan toisen hyvän esimerkin puheenjohtaja minun kuuntani on sen sijaan, että pyrittäisiin erosjohtaisin toimiin, niin siellä viljettiin maissia ensimmäisen myrskyn jälkeen kaikki tuo muuta pellolta vi- meni tuohon järven tai lammikkoon, mutta kunta ei voinut sitten puhdistaa sitä, sillä se oli saanut EU tuosta järvestä, niin huomasi, että se oli saastunut ja että sitä piti käsitellä. Ja no, tämän takia monet tuottavat yhteensä toisiinsa. Meidän pitää siis kalatko tietyllä meidellä osoittaa sen, että tilanne on huolestuttava. Kaiken kaikkiaan kiitos. On that slide. Niin. Tällä kalvolla jolla mainittiin valtion tuki, tarkoitettiin sitä, että Interreg-hankkeet ovat liian pieniä vaikuttaakseen markkinaolosuhteisiin. Kyse on uusien asioiden testaamisesta ja kokeilemisesta. Interregin yhteydessä eri tilaisuuksissa olen kuullut siitä, että kyse on liian pienestä mitta kaavasta, jotta näillä hankkeilla voitaisiin vaikuttaa markkinaolosuhteisiin. Keskust- Vielen Dank, das war eine wichtige Präzisierung. Kiitos, tätä tarkennusta kaipasin tähän päättyen. Tai siis... Kiitoksia kaikille. Ennen kuin teen johtopäätöksiä keskustelusta, haluaisin jälleen kerran kiittää vieraitamme tästä. No ainakin seuraavat asiat. Me tarvitsemme enemmän jäsenneltyä keskustelua siitä tavasta, jolla Herra Homburgilta tuli tärkeä viesti meille. Se, että maatalouspuolella tasapainoa puuttuu, että kaikki on kiinni täytäntöönpanosta. Tulen pitämään tämän mielessäni. Kiitoksia. Mitä tulee monivuotisiin rahoituskehyksiin tulee ja yhteisen maatalouspolitiikkaan, meidän täytyy, tämä liittyy myöskin tiukempiin sääntöihin ja kenties jonkinlaista määrärahojen erottamista toisistaan tai korvat meidän ketä tarvitaan, niille annetaan. Mehän annamme niille hyvin paljon, hyvin suuren määrän määrärahoja. Joten yhteenvetona toteaisin, että Haluan kannustella. Juuri vaikuttavuus, tehokkuus on tarpeen. Kehottaisin myöskin talousarvion valvontavaliokuntaa jatkossakin vahvemmin ottamaan kantaa tähän kysymykseen. Muutaman asian vielä. Kiitos teille kaikille. Lupaan, että pysymme yhteyksissä, teemme parhaamme. Komissio muistaisin näistä viime vuosien maakohtaisista tiedoista. No hienoa, jos me saisimme vielä kirjallisessa muodossa nämä maakohtaiset päästöt. Kiitos. Sitten edustaja Pirinski. Nyt puhun varjoesittelijämme puolesta, joka ei päässyt paikalle. Nämä hänen sanansa puheenjohtaja arvon kollega, että Parissa se kiittää tuomioistuinta yksityiskohtaisesta kertomuksesta, kun otetaan kestävyys näissä tutkituissa hankkeissa, esimerkiksi työpaikkojen luomiseen liittyvät hankkeet ja tuottavuuden lisäämiset, lisäävät hankkeet ovat merkintäistä. Sen jälkeen, kun hän on tullut valikuntaan työhön mukaan, on halunnut oppia aiemmin tehdystä virheestä. Voitteko kertoa ongelmien taustoista ja toimista, joilla on ryhdytty korjaamaan ongelmia? Ja mitä on opettu menneisyydestä? Ei riitä, että jäsenvaltioon antaa suosituksia, mutta myöskin komissiolle täytyy antaa suosituksia. Varjoesittelijä toivoo, että voimme kaikki paremmin keskittyä tulosten kestävyyteen, myöskin valintamenettelyiden yhteydessä, mitä pelkästään tuottavat hankkeet, joilla on potentiaalia saada aikaan pysyviä tuloksia, annettaisiin, otettaisiin huomioon hakumenettelyssä. EU-rahoituksesta, kun on kyse, se pitäisi saada lisää arvoa 40 hankkeesta 30 oli sellaisia, jotka olisi voitu toteuttaa ilman EU-rahaa, mutta jotkut olisi voitu toteuttaa pienemmässä muodossa ja pidemmällä aikavälillä. Meidän täytyy EU-tuissa keskittyä hyvin potentiaalisiin hankkeisiin tulevien rahoituskehysten yhteydessä. Hän teki ilman yhteistyötä vielä esittelijän kanssa. Ja, valiokunnan jäsenet komission puolelta voimme sanoa, että pidämme erittäin hyvänä tätä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta siitä, miten EU on tukenut tuotannollisia investointeja yrityksiin, sillä tämä kertomus on panos, jota tuetaan meidän ponnistelumme saavuttaa globaalimmin tämä tuloksellisuusperustainen toiminta. Tilintarkastustuomioistuimen ihan oikein tunnustaa, että sääntelykehys joka liittyy näihin tuotannollisiin investointeihin, on parantunut aikavälillä 2014-2020 suhteessa aikaisempaan ohjelmakauteen. Ja komissio on samaa mieltä siitä, että kuitenkin tarvitaan toimia, että voidaan saavuttaa kestävyys tuolla ohjelma, tällä ohjelmakaudella, joten turma on jäljessä. Ja meidän entisestään kehittää rakennetta 2020 oikeudellisessa kehyksessä Komissio korostaa, että se on johdonmukaisesti edistänyt eurohoituksen pysyvyyttä ja on tehty niin, että on perustettu yhteinen strateginen lähestymistapa ja muita toimia puitteistoksi, mutta sitten lisäksi olemme ottaneet mitä kuten ex ante arviot äh, tälle kustannanalyysille tärkeimmissä hankkeissa – ja sitten on osallistuttu monitorointikomiteoihin, jotta voidaan valvoa edistystä erityisesti, kun ajatellaan näitä tulosindikaattoreita, nämä uudet vaatimukset jäsenvaltioille suorittaa ainakin yksi arviointi per prioriteettialue ja sitten on myös komission lähestymistapa siinä, että olisi järjestelmällistä jälkiarviointia. Tämän lisäksi Tämä on yhteishallinnon periaatteen mukaista. Komissio muistaa siitä, että jäsenvaltion pitää varmistaa, että tulosten pysyvyys toteutuu relevaatien valintakriteereiden myötä hankkeissa ja siten, että arvioidaan hankkeita, kuten yhteisäännöksessä sanotaan pari sanaa sitten kertomuksesta ja suosituksista. Panemme merkille, että tuomioistuimeen 2000, että Nämä pysyvyysvaatimukset täyttyivät kaikissa hankkeissa, joita he auditoivat. Uusissa tapauksissa hankkeiden outputit saatiin aikaan suunnitellusti ja edelleen oli, ne ovat tuo, noiden määräaikainen jälkeen, jotka on asetuksessa. Jossain tapauksessa kuitenkin päätöksiä, ei, tai siis näitä tuloksia ei saavutettu pitkällä aikavälillä, ja tämä johtuu siitä, ettei ole tarpeeksi korostettu pysyvyyttä hankkeen johdossa. Ja toisaalta tuomioistuin tunnustaa itse, että tietyissä tapauksissa ulkopuoliset kuten muuttuneet talousolot, vaikuttivat kielteisesti pysyvyyteen tässä hankkeessa. Tuomioistuin antaa viisi suositusta jäsenvaltioille ja kolme komissiolle. Ja voin sanoa, että komissio hyväksyy kaikki kolme suositusta. Nyt se, että edistetään näitä tuotoksia ja tulosten pysyvyyttä suhteessa ex post arvioihin sen jälkeen, kun tuo pysyvyyskausi on päättynyt. Ja tuosta sitä, miten sovelletaan näitä oikaisutoimia. Voin siis vahvistaa, että tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kysymykseen, miten jäsenvaltiot käsittävät tuotosten pysyvyyksiä ja suoria tuloksia sen aikana, kun hyväksytään nämä toimintaohjelmat 2020 jälkeen. Ja tulemme vahvistamaan pysyvyysaspekteja ekspostarvioinneissa. Tähän on tiettyjä rajoja kuitenkin, jotka liittyvät arviointien aikatauluihin ja toimien luonteeseen. Ja kolmanneksi Voimme varmistaa tarkasti 71 tulee noudatetuksi, eli että komissio tulee tekemään nettoaikaisuja, kun pysyvyysvaatimukset eivät täyty tai kun niitä rikotaan. Kiitos. Herr Balko, wünschen Sie noch das... Herra Balko, haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Kyllä. Tämä kertomus mielestäni on esimerkki esimerkki siitä, että haluamme huolehtia, miten rahan käyttöä voidaan vielä parantaa. Tässä kertomuksessa totesimme, että sääntelypuitteet ovat tuoneet mukanaan parannuksia. 2014-2020 kaudella, kun sitä virrataan edelliseen kauteen. Tästä huolimatta paino päävastuussa siitä, että säätelypuitteita voidaan parantaa. Tämän kertomuksen kautta teillä varmasti on sitten jatkossa oikeat välineet käytössänne. Olemme valmiita esittelemään kertomuksemme myös uudemman kerran tälle valiokunnalle myös teille. Kiitos. Pirinski, möchten puheenjohtaja, kaikki mitkä täällä sanottiin, otan sen huomioon, mutta palatakseni vielä siihen, että meidän pitäisi antaa... Kiitos. Tämä kohta 13 on nyt käsitelty. Kiitos. Sitten kohta 14 täytyslistalla. Maaseudun kehittäminen. Esittelijä on edustaja Karempa. Ja sitten herra Figureido tilitaustuomistosta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Mikäli sallitte, niin sanon jotakin ennen varsinaista niin Haluaisin painottaa sitä, että kun kysy kyse YMPstä, yhteisestä maatalouspolitiikasta, olisin painottaa tiettyjä seikkoja, joista puhuttiin tänäkin aamuna. Esimerkiksi yksinkertaistamista puhuttiin ja myöskin tulossuuntautuneisuudesta. Tilastoimistoimen kertomuksessa on tarkasteltu juuri tätä. Olemme tehneet tilintarkastuksia useissa jäsenvaltioissa ja tarkastelleet uusia yksinkertaistettuja kustannusmalleja. Perinteiset ratkaisut ratustuen yhteydessä maaseudun kehittämisessä ovat sellaisia, että kustannukset maksetaan sitten, kun ne ovat syntyneet ensin. Tuomioista on saanut lukuisia kertoja aiemminkin, että tämän tyyppiset perinteiset ratkaisut ovat virheille alttiita. Siksi meillä on pientä toivoa ja uskomme, että hyviä ratkaisuja voidaan löytää. Nämä ovat uusia ratkaisuja rotusten antamiseksi suoraan loppusajalle. Uskomme, että ne ovat erittäin tärkeitä yksi. Nämä toimenpiteet, rahoitustukitoimet esimerkiksi, voidaan ottaa käyttöön sen jälkeen, kun tilintarkastustyö oli tehty, tehty tulimme siihen johtopäätökseen, että yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot hieman yksikohtaisempaa tietoa sitten yksinkertaistettujen vaihtoehtojen käytöstä, kun hallinto on yksinkertaistettu. Lisäksi hallinnolliset tarkastukset ovat helpottuneet, että aika on säästynyt niiden osalta – havaitsimme joitakin hyviä esimerkkejä menetelmistä ja laskelmista, mutta jossakin tapauksissa taustalla oleva tieto. Ainoa, johon haluaisin teidän kiinnittävän huomiota, on se, että meidän nähdäksemme käytäntöä käyttäisi paljon enemmän näitä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Jäsenvaltioiden hallinnon pitäisi käyttää tätä enemmän hyväkseen tuen saajan pyrkimyksiä käyttää näitä hyväkseen, mutta niitä voitaisiin soveltaa useammakin tyyppisiin investointeihin. Kiinnittäisin enemmän huomiota pikemminkin toimintaan on kiinnitetty huomiota, mutta ei toiminnan tuloksiin. Satusta Ensimmäinen suosituksemme toteaa, että komission pitäisi ajantasaista ohjeistusta, joka liittyy yksinkertaistettuihin kustannusmettelyihin. Ja ohjeistus pitäisi saattaa kuntoon näiden osalta. Ja sitten viimeinen suosituksemme, kolmas suositus on, että suosittelemme komissiota, se helpottaisi asianmukaista yksinkertaistettujen menettelyiden käyttöä käyttöä. Ja komission pitäisi pohtia, voitaisiinko kehittää off the shelf. Osapuolet hyötyvät, kun käytetään yksinkertaistettuja ratkaisuja. Tämä on helpompaa, yksinkertaisempaa hallinnolle ja myös edunsaajalle. Tämä liittyy myös käytettäisiin näitä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Täytyy kehittää erityistä metodologiaa näiden välineiden laadintaan. Eli jossa me havaitsimme, että kun otamme tämän alkuvaiheen vaativuuden huomioon hallinnossa, niin sitten loppujen lopuksi, kun katsomme koko menettelyä, niin nämä uudet ratkaisut ovat loppujen lopuksi yksinkertaisempia myös hallinnon näkökulmasta. Se kehittää edelleen ja parantaa maaseudun kehittämisen alalla. Voitaisiin ottaa esimerkkiä muilta politiikan aloilta EU-ssa, esimerkiksi kohesiopolitiikasta. Meidän mielestämme tällä tavalla voitaisiin päästä eteenpäin. Ja sitten toinen suositus näissä uusissa vaihtoehdoissa keskeistä on metodologian valinta. Metodolo- äh, metodologialla voidaan tukea äh, tuen oikeellisuutta, eli tarvitaan vankkoja puitteita. Havaitsimme, että ei parantaa mutta on varmistettava myös se, että metodologia, joka on kaiken tämän taustalla, on oikean suuntainen. En tiedä, vastasinko nyt kysymyksenne, mutta tämän takia annoimme tämän suosituksen. Ei, en ollut huolissa suosituksessa, vaan olemme samaa mieltä. Nyt sitten herra Lushef maatalouspääostolta saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, herra Lushef.